kehittämiselle, investointipolitiikkaan. Me olemme näin yhtenäisempiä ja tämä on oikein tarpeellista meille. Kiitokset. Kiitokset. Ja huomenna puolilta päivin siis äänestämme tästä asiasta. Seuraavaksi me myös käsittelemme Vital Moreiran mietintöä. Kyse on makrotaloudellisesta rahoitusavusta Kirgisian tasavallalle. Olkaa hyvä, Moreira, jo tunnettekin tämän menettelytavan. Teillä on nyt kuusi minuuttia ja kolme sitten lopuksi vielä käytettävissä, niin olkaa hyvä. <laughs> E no nyt minulla on teille hyviä uutisia. Minä toivon, että annatte tukenne Intan kannalle ja tälle ehdotukselleni, jotta voimme taistella neuvostoa vastaan. Minä olen kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja ja me olemme käsitelleet komission joulukuussa 2001 antamaa ehdotusta makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämistä Kirgisian tasavalle. Tässä oli kyse 30 miljardista eurosta. Ja Inta hyväksyi tämän, mutta teki kuitenkin pienen tarkistuksen niin, että voidaan perustella komitologiamenettelyn käyttö sillä tavalla, että voidaan valvoa jäsenvaltioiden täytäntöönpanoviranomaisten toimia. Neuvossa ei kuitenkaan ollut aivan samaa mieltä tästä. Intavaliokunta tuki tai sen enemmistö tuki ajatusta siitä, että komitologiamenettely olisi tarpeellinen. Ja myös oltiin yksimielisiä siitä, että makrotaloudellista rahoitusapua tarvitaan ja se pitäisi neuvoa antavassa menettelyssä hyväksyä aivan kuten Moldavian tapauksessa, eikä suinkaan neuvoston esittämän tarkastusmenettelyn mukaisesti. Tehän tiedätte, että neuvostolla on veto-oikeus tässä asiassa. Yleisesti eh, tätä voidaan käyttää siis tarkastusmenettelyssä ja se pitäisi, sitä pitäisi soveltaa vain tapauskohtaisesti ihan poikkeuksellisesti. Neuvosto muutti kantansa, se oli siis neuvoa antavan menettelyn hyväksynyt Moldavian ja Ukrainan tapauksessa, kun keskusteltiin makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä. Ja nyt sitten tässä ei ole kyse mistään sisällöllisestä erimielisyydestä, niin kuin joissakin muissa tapauksissa. Eli me tuemme sitä, että Kirk- myönnetään makrotaloudellista rahoitusapua, mutta tähän liittyy nyt toimielinten välinen menettely. Ja toinen kysymys on enemmänkin poliittinen, eli pitää pohtia sitä, hyväksyykö parlamentti tiivistetyn valvonnan neuvoston osalta – ehkä kun neuvosto ei kuitenkaan tällä tavalla komissiota, siis parlamentti ei halua komissiota tällä tavalla valvoa. Eli täytyisi luoda tasapaino Lissabonin sopimuksen toimivaltuuksien mukaisesti. Me emme halua, että neuvosto käyttää tällä tavalla näin välineellisesti komitologian menettelyä, vaan toimivalta on parlamentin kanssa jaettava tasavertaisesti. Eli me emme voi hyväksyä sitä, että neuvosto uhraa tietyt edut ja tällä tavalla alakohtaisia kantoja vain hyväksyy. Kiitos äh, esittelijälle ja annan komission jäsenelle mahdollisuuden nyt puuttua tähän esittelijän äsken esittämään. Thank you very much. Äh. Kiitoksia paljon puhemies, arvoisat jäsenet. Aluksi haluaisin todeta, että unionin APO on erittäin tärkeä väline suhteissamme naapurimaihin ja ehdokasmaihin. Kun otetaan huomioon, mitä kielteistä vaikutusta euron kriisillä on ollut naapurimaihinkin, Euroopan unionin pitäisi auttaa IMF vakauttamaan niitä maita, jotka lähellä Euroopan unionia. Tämä on meidän omien etujen mukaista sekä poliittisesti että taloudellisesti katsottuna. Tällä hetkellä kuitenkin makrotalousapu on jäädyksissä jo kahden vuoden ajan sen jälkeen, kun komissio hyväksyi monivuotisen rahoitusehdotuksen Georgian osalta tammikuussa 2011. Parlamentti ja neuvosto ovat edelleenkin eri mieltä komitologian menettelystä, niin kuin professori Moreira aivan oikein tuossa äsken huomautti. Komissio uskoo, että on äärimmäisen tärkeää nyt löytää ratkaisu – siihen käytetäänkö tässä neuvoantava menettelyä vai tarkastelumenettelyä, sen kun on kyse yhteisymmärryspöytäkirjasta. Kirgisian ja Georgian osalta, joka on huomenna niin ikään äänestyksessä, Pitkittynyt päätöksentekoprosessi on aiheuttanut sen, että Euroopan unioni on nyt on vaikeassa asemassa. Meidän uskottavuutemme kärsii suhteessa näihin strategisiin ulkoisiin kumppaneihin. Lisäksi vaarana on se, että tulevat äh, MFA-ehdotukset tässä ovat vaarassa. Tästä saattaa olla poliittisia seuraamuksia unionin kannalta myöskin Egyptin, Jordanian ja Armenian suunnalla. Nämä maat ovat jättäneet tai ovat jättämäisillään pyynnön saada unionin kanssa solmittua tällainen sopimus. Nyt pitäisi päästä yli tästä umpikujasta ja vapauttaa tämä väline, jotta sitä voidaan asianmukaisesti käyttää makrotalousapuväline. Tämä olisi äärimmäisen tärkeää tasapainon kannalta yhtäältä komission ja toisaalta Euroopan parlamentin ja ministerineuvoston välillä, niin kuin professori Moreira aivan oikein huomautti. On tärkeää, että Lissabonin sopimus pistetään täytäntöön siten, että kunnioitetaan ei pelkästään sen kirjainta, vaan myöskin sen henkeä. Emme voi millään tavalla ymmärtää Miten voi olla, että kolme vuotta sopimuksen jälkeen tästä erittäin herkästä kysymyksestä ei ole sopua syntynyt? Kyse olisi kuitenkin erittäin tärkeästä poliittisesta välineestä Euroopan unionin naapuripolitiikassa. Kiitos. Senior komissario. Kiitokset komission jäsenelle. Nyt eh, puolueen ryhmien mukaiset puheenvuorot ja ensiksi kansanpuolueelle kaksi minuuttia. Bartolotsi, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämän päivän keskustelu rahoitusavun myöntämisestä Kirgisian tasavallalle osoittaa myöskin Kirgisian todellisuuden. Siellä on ollut suuri etnisten ryhmien välinen kriisi ja se on todella haurastuttanut koko maan vakautta. Maa on saatava vakautettua ja ähm, perustuslakia on uudistettu ja lisäksi siellä on järjestetty parlamenttivaalit ja presidentin vaalit ja nyt se on saanut maan kulkemaan kohti poliittista vakautta. Euroopan unioni on useita kertoja toistanut olevansa sitoutunut äh, Kirgisian vapauttamiseen ja rahoitusavun myöntäminen tälle maalle olisi todella perustavanlaatuinen tukimuoto. Se auttaisi taloudellista kehitystä. Siksipä minun on todella toivottava, että pääsemme tästä juridisesta umpikujasta eteenpäin ja voisimme ensimmäisessä käsittelyssä voisimme ensimmäisen käsittelyn evanistumisen torjua ja voisimme mahdollisimman pian saada rahoitusapua Kirgisialle. Muuten seuraukset olisivat välittömät tälle maalle, joka nyt tukea odottaa, ja se voisi jopa vaikuttaa koko EUn imagoon ja luotettavuuteen kansainvälisesti katsottuna. Olemme valtuuskuntana jonka siis puheenjohtajana saan toimia. Kävimme valtuuskunnan kanssa Kirkiisiassa ja me huomasimme sen, että siellä ei ihan ymmärretä näitä päätöksiä, joita EUn toimielimet ovat tehneet. Ja siksi toivon, että tämä ratkaisu saadaan nopeasti aikaiseksi, jotta voimme lisätä luotettavuuttamme ja uskottavuuttamme ja tällä tavoin myöskin parantaa vakautta kyseisessä maassa ja auttaa torjumaan korruptiota. Sehän on ihan tärkeä asia koko kansainvälisen turvallisuuden kannalta. Kiitos. Kiitokset Bartolotsi ja sitten Demorien puolesta Kutas, olkaa hyvä. Kiitän puhemies. Olen oikein tyytyväinen tähän mietintöön 30 miljoonasta eurosta Kirkistanille. Toivon, että tämä rahamäärä auttaa Kirkistania pääsemään yli taloudellisista ja sosioyhteiskunnallisista ongelmista ja olemme kovasti ikävissämme vuoden 2010 poliittisista tapahtumista. Lahjonta ja kansanryhmien väliset kriisit ovat vaikeuttaneet kirkiisiä tietä demokratiaan. Kuitenkin 2010 on onnistuttu järjestämään nuo vaalit. Valitettavasti sielläkin tapahtui erinäisiä kansanryhmien välisiä konflikteja. Toivomme, että tämä makrotaloudellinen rahoitusapu auttaisi tärkeiden poliittisten uudistusten aikaansaamiseksi ja parantaisi Kirgistanin ja Euroopan unionin välisiä suhteita. Tästä ovatkin jo kollegat puhuneet ja toivon ja uskon, että Euroopan unionin diplomaattia täytyisi tässä tai kysymyksessä toimia, jotta emme menetä uskottavuuttamme. Kiitoksia. Zu Wort gemeldet ist nun Herr Kasak. Herra Kasak, seuraavana olkaa hyvä. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Kiitoksia puhemies, ja kollegat. Vaikka Kirgisian tasavalta ei kuulu Euroopan unionin maantieteellisen alueeseen, demokraattiset voimat Kirgisiassa – ovat luomassa parlamentaarista demokratiaa ja uudistukset ovat erittäin merkittäviä. Maasta on tullut merkittävä EUn kumppani tuolla alueella. Euroopan unionin suurin avun antaja, moni makrotaloudessa avun antaja, 30 miljardia euroa vuodessa. Me olemme ripeärät, olemme nyt huolestuneita siitä, miten kansallinen lainsäädäntö kehittyy, miten keskuspankki ja valtiovarainministeriö Kirgisian tasapainovallassa toimivat ja, ja kuinka turvaministeriö toimii ja kuinka varmistetaan ihmisoikeudet sen jälkeen, kun etniset kahakat ovat nostaneet päätään maassa. Me uskomme, että Kirgisian tasavalta on ottamassa askeleita kohti oikeaa suuntaan, kohti Euroopan unionin tuen saamista. Mikäli tukia, tukea ei tule, silloin tämä vaarantaa Euroopan unionin maineen alueella niiden maiden osalta, jotka ovat selkeästi valinneet tien kohti demokratian avun jäädyttämisen saattaisi olla kielteisiä se- seuraamuksia. Nyt maksut pitäisi saada liikkeelle, niitä ei pidä enää jäädyttää. Meidän täytyy tässä kunnioittaa periaatetta more for more. Mikäli tilanne heikkenee, silloin meidän täytyy ottaa käyttöön vahva periaate less for less. Ja mitä avainkysymyksiin tulee, niin jotka herra Moreira mainitsi jo komitologiasta, esittelin ominaisuudessa puitesopimuksen ollessa kyseessä kolmansien maiden suunnalla, uskoakseni komission ja neuvoston ja parlamentin tietystikin pitäisi nyt näyttää hyvää esimerkkiä ja käyttää tervettä järkeä hyväkseen saadakseen aikaan järkevän kompromissin, niin että Lissabonin sopimus voidaan pistää täytäntöön. Kiitos. Kiitoksia. Rouvaksi, seuraavaksi Rova Nicole Kiel Nielsen, olkaa hyvä. Suite de Arvoisa puhemies, kesäkuussa 2010 maan eteläosissa nähtiin etnis, etninen kriisi. Lisäksi perustuslakia uudistettiin ja järjestettiin vaalit. Tämä on hyvin köyhä maa, johon myös talouskriisi on syvästi vaikuttanut. Kirgisia on jopa valittu pilottimaaksi EUn demokratiatukihankkeessa. Kuitenkin tilanne on heikentynyt. On todisteita siitä, että vankiloissa kidutetaan, mutta silti eräs ihmisoikeusaktivisti, joka on Uspekki vähemmistön jäsen, on tuomittu vankeuteen. Tämä on todella symboli siitä, ettei kansallisella tasolla osapuolet ole saanut sovittua. Se on vaikuttanut myös koko maan turvallisuuteen. Kaikista pahin tilanne on maan eteläosissa, joissa uzbekkiväestöä vainotaan jopa viranomaisten taholta. Parlamentti jäädytti erään internetsivuston, jolla käsiteltiin ihmisoikeuksia. Lisäksi kolme veljeä, jotka olivat myöskin uzbekkivähemmistön jäseniä, tapettiin ja myös kansainvälisiä toimijoita on pidätetty Tietokoneet vietiin, takavarikoitiin ja ihmisoikeuspuolustajia, joita toimittaja oli tavannut, kuulusteltiin. Tilanne on hyvin vakava. Rouva Ashton kävi tapahtumien jälkeen Biskekissä, mutta hän ei ottanut millään tavalla Askarovin pidättämistä eikä myöskään ihmisoikeusaktivistien tilannetta rahoitusapua halutaan nyt aivan sokeasti antaa tuolle maalle, vaikka tilanne heikentää, heikentyy koko ajan. Siksi ryhmäni ei äänestä tämän avun myöntämisen puolesta. Meidän täytyy auttaa Kirkkisian väestöä ja odottaa, että siellä todella tapahtuu jotakin konkreettista demokratian ja korruption torjunnan alalla. Kiitos. Kiitos sitten edustaja Paska. Kiitokset puhemies hyvä komission jäsen. Vuonna 2009 liikkeelle lähtenyt talouskriisi on vaikuttanut Kirgisiaan ja aiheuttanut siellä kansaryhmien välistä väkivaltaa, poliittinen tilanne ja demokraattiset uudistukset ja demokraattiset vaalit, niitä kaikkia odottelemme. Tosin demokratiaprosessi on joutunut horjumaan ja on uhattu taloustilanteen heilumisen vuoksi ja arviointien mukaisesti tarvittaisiin 2011 ja 2012 suuri miljoonamäärin apua. Euroopan unioni haluaisi nyt antaa kansainvälistä tukea tiellä demokratiaan. 30 miljoonan rahoitusapupaketin kautta osa siitä lainoina ja osa siitä takuina. IMF asiantuntijat ovat huomauttaneet, että tämä, tämä kriittinen kausi voitaisiin päästä yli ja välttää poliittisia ongelmia ja kansanryhmien välistä väkivaltaa. Ja jos tätä rahaa saataisiin ja voitaisiin myös vahvistaa demokratiaa ja näin Euroopan unionin tuki pääsisi puolueettomiin tavoitteisiinsa. Komission täytyy jatkuvasti valvoa myös sitä, ovatko nämä varat ohjattu niille tarkoitettuihin kohteisiin. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi Tällä välin paikalle tullut äh, Tonia Barha saa tervetuloa toivotuksemme. Seuraavaksi Rova Lohans Stassen. Europa. Kiitoksia puhemies. Eurooppa painiskelee valtavan talouskriisin kanssa. Jäsenvaltiot ovat erittäin vaikeassa tilanteessa. Kansalaiset ovat kärsineet. Kuinka voimme sitten auttaa maita, jotka ovat kaukana meistä, kun emme voi omiammekaan auttaa. Makrotalousapua on annettu vuosien mittaan yli 100 miljardia euroa Euroopan unionin ulkopuolelle maille, joilla on maine, maina, jotka ovat korruptoituneita, kuten Kirgisen tasavalta. Makrotalousapun tarkoituksena olisi auttaa Euroopan naapurimaita Kirgisia on kuitenkin Keski-Aasiassa yli 7000 kilometrin päässä meistä. Ei tämä ole Euroopan unionin naapurimaa, vaan pikemminkin Kiinan naapurimaa. Milloin tämä kaikki loppuu? Ihmisoikeuksia loukataan tässä maissa. Monet aktivistit ovat telkien takana. Se on kaikkien korruptoituneen maa maailmassa. Euroopan unioni kuitenkin ilo mielin on valmis antamaan sille 30 miljardia euroa. 5 miljardia on suoraa avustusta, jolla voi tehdä mitä haluaa. Maa voi käyttää tämän rahan mihin haluaa. Tämä on erittäin synkässä ristiriidassa Euroopan unionin nykytilanteen kanssa. EU on romahtamisen partaalla. Kuitenkin Euroopan unioni syy- syytää rahaa muualle, niin kuin mitään ongelmia ei olisikaan. Veronmaksajien hiellä ja vaivalla ansaittua rahaa syydetään kirkiisian kaltaisiin maihin, jotka ovat niin niin kaukana meistä. Ja tämä on suorastaan häpeällistä. Euroopan unionin täytyy nyt kerrankin lopettaa tällainen. Herzlichen Dank. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi saa Elisabeth Jekle. Puhemies, komission jäsen, tervetuloa. Puhun nyt näiden 30 miljardin euron puolesta, jotka pitäisi antaa Kirgiasialle. Vuoden 2010 levottomuuksien jälkeen tänä päivänä Kirgisian tilanne on poliittisesti ja taloudellisesti vakaa. Nykytilanteessa on erittäin tärkeää, että läheisessä yhteistyössä muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa tarjoamme tukeamme. Oikein järkevää myöskin, että tukeen liittyy tiettyjä ehtoja, kuten ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja todellisten demokraattien ja oikeusvaltion liittyvien rakenteiden rakentaminen. Meidän täytyy valvoa myöskin paikan päällä yhteistyössä Kirgisen hallituksen kanssa sitä, että nämä 30 miljardia euroa käytetään tehokkaasti ja kestävällä tavalla hyväksi, erityisestikin kun tarkastellaan Euroopan unionin varojen käyttöä ja valvontaa. Kirgisiä ei saa joutua riippuvaiseksi meistä, vaan pikemminkin sen pitäisi pystyä itse toimimaan omin, nousemaan omille jaloilleen lähitulevaisuudessa. Kirkis on itse vastuussa vakauttamisesta, demokraattisista instituutioista ja sovintoprosessin eteenpäin viemisestä. Sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset uudistukset ovat tarpeellisia. Kansaisyhteiskunta täytyy ottaa näihin aktiivisesti mukaan. Euroopan unionin täytyy tukea tässä työssä, mutta kuitenkin hyvinkin kriti, rankka kritiikkiäkin esittää, mikäli se on tarpeellista. Tämä on meidän uskottavuutemme kannalta tärkeää Kirgisia ei saa joutua kärsimään EUn eripuraisuudesta. Suuret poliittiset ja geopoliittiset tekijät, jotka tekevät tästä maasta erittäin tärkeän, osoittaa, että maa on erittäin tärkeä koko alueen kehittymisen kannalta. Kiitos rouva. Jekle seuraavaksi Nicolo Rinaldi. Kiitos puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. En nyt halua toistaa kaikkia näitä huolenaiheita, joita Moreira muun muassa täällä on esittänyt. On aivan selvää, että makrotaloudellinen rahoitusapu olisi tärkeä asia tälle alueelle. Se ei ole pelkästään kaupan äh, ja politiikan kannalta tärkeä, mutta se on myöskin ulkopoliittinen kumppani Euroopan unionille. Ja me olemme olleet ensimmäinen taho, joka on tunnustanut sen roolin ja itsenäistymisen tien. Siitä tulee maailman kauppajärjestön jäsen, mutta kansalaisyhteiskunnalla on hankaluuksia ja tilanne on ollut todella hankala muutamien viime kuukausien aikana. Ja todellakin tässä maassa on paljon köyhyyttä ja maa kärsii näistä tapahtumista. Euroopan unionilla on siksi hyvin ratkaiseva rooli yhdessä Kirgisian viranomaisten kanssa, jotta voidaan tiettyjä rakenteellisia uudistuksia te- tehdä. Myöskin Venäjän rooli jatkuvasti kasvaa, sehän on Kirgisian naapurimaa, ja nyt komission täytyy todella varovaisesti tätä asiaa viedä eteenpäin, erityisesti kun ajatellaan kaikkien uudistusten yhteiskunnallista kestävyyttä. Kysehän on hyvin köyhästä maasta ja mielestäni tämä maa ansaitsee tämän avun, mutta kuitenkin sen viranomaisten pitäisi myöskin osata kunnioittaa ihmisoikeuksia ja tämä Askarovin tapaus on esimerkki siitä, miten uspekkiväestöä syrjitään. Kiitos sitten edustaja Peterle. Kiitos. Kyse on yhdestä Keski-Aasian valtiosta. Kirgisia valtio joutui neuvostoajan loppumisen jälkeen vuonna 2010 kovasti kärsimään ja se on vaikuttanut huimasti valtion talouteen 2010. Kansalaiset kuitenkin valitsivat perustuslakiuudistuksen ja valtio on lähtenyt edustuksellisen kansan vallan suuntaan. Tämä on hyväksi valtiolle sekä sen naapurivaltioille. 2005 sain itse nähdä tuon valtion monimutkaisen tila- tilanteen Kirgisian tasavalta kärsii nyt hyvin, hyvin vakavasta makrotaloudellisesta tilanteesta ja se on tietysti sen valiannalle suuri haaste. Olen tyytyväinen siitä, että parlamentin valiokunta on tämän päätöksen tehnyt ja toivon, että tämä menisi läpi. Kiitos. Sitten menettely ilman puhelista. Ensimmäisen edustaja Möltser. Kiitos. Unioni ei ole onnistunut saamaan sitä painoarvoa keskiasiassa kuin mitä sen talouden asema edellyttäisi 750 miljardia euroa eurokriisin ratkaisemiseksi on vienyt paljon luottamusta Keski-Aasian suunnalta Euroopan osalta. Kirgisia on maa Keski-Aasiassa, joka kehittyy kohti demokraattista, demokratiaa, mutta se on kuitenkin erittäin kaukana vielä siitä. Vuoden 2010 väkivaltaisuudet ovat vielä tuoreessa muistissa. Syytettyjen oikeudet, niitä on poljettu, ihmisiä on kirjoitettu Ihmisoikeuksia on loukattu, joten hyvin paljon ihmisoikeuksien puolella on vielä parantamisen varaa. Poliittiset ja oikeusvaltiolliset uudistukset täytyy pistää kunnollisesti täytäntöön ja yhteiskunnalliset uudistukset niin ikään. Euroopan makrotalousapu yhdessä venäläisten avun kanssa toivottavasti vie kirkisiä demokratian suuntaan ja myöskin poliittisesti auttaa uudistuksiin. Kiitoksia. Sitten muuto puheenvuorota. Ilman puhelistaa kuka muu ei halua puheenvuoroa, joten komission jäsen De Hucht, olkaa hyvä. Mr. President, uh, a couple of members have... Uh, Kiitos puhemies. Muutamat parlamentin jäsenet kysyivät, miksi me tätä makrotaloudellista rahoitusapua haluamme antaa tälle maalle, joka ei nyt varsinaisesti kuulu naapurustomme. No minä kuitenkin olisin sitä mieltä, että Kirgisian tasavalta kuuluu geopoliittisesti strategisiin naapurimaihimme. Makrotaloudellisen rahoitusavun kriteerit mahdollistavat poikkeustilanteista tilanteissa sen, että toimitaan tämän avun ydinalueen ulkopuolella ja Kirkis ja EU on voimakkaasti tukenut myöskin parlamentaarista demokratiaa siellä. Siellä parlamentaarinen demokratia on hyvin hauras. Se on kokonaisuudessaan hyvin hauras maa ja meidän pitää tukea sitä, jos haluamme edistää demokratiaa. Siksi meidän täytyy tukea tämän maan raho- taloudellista vakautta tällä hyvin tärkeällä hetkellä, jota kuvaavat muun muassa etnisiin ryhmiin kohdistetut vainot. Kirgisia on yksi Keski-Aasian maista, jolla ei ole luonnonvaroja ja siksi se on hyvin riippuvainen kaupasta naapurimaidensa kanssa – ja sillä on sitten ongelmia noiden maiden vähemmistöjen kanssa. Esimerkkinä voidaan mainita Uzbekki-vähemmistö Kirgisiassa. Tarvitaan enemmän tukea sellaisille maille, jotka pyrkivät edistämään ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatetta. Tämä ei ole ollut täydellistä, se täytyy myöntää, mutta tämän päätöksen makrotaloudellista rahoitusapua koskevan päätöksen sisältö on yksi asia, mutta sitten on toimielimin liittyvät kysymykset, pääsevätkö parlamentti ja neuvosto sopuun siitä, millaista menettelyä tässä pitäisi noudattaa. Tähän liittyvät myös siis neuvoston ja parlamentin suhteet. Tästä ongelmasta pitäisi nyt päästä yli. Apu on elintärkeää ja siksi tästä umpikujasta on päästävä ulos. Se riippuu neuvostosta ja parlamentista. Kiitos. Komissaar, Kiitoksia teille, komission jäsen. Viimeiseksi puhuu vielä esittelijä Vital Moreira. Olkaa hyvä. Herr President, há duas boas razões para apoiarmos esta proposta da Comissão. Niin, eh, komission ehdotus on eh, sinänsä tuettavissa. Täytyy muistaa, ettei tämä ole mikään lahja, vaan se on osallistuminen demokratiakehitykseen Kirgisiassa. Tämä makrotaloudellinen apu tietysti saa osakseen monenlaisia ehtoja, erityisesti oikeusvaltion kehittämisen. Jos katsomme artiklaa 5 tässä tekstissä, niin erityisesti siellä puhutaan näistä avun ehdoista, eli korruption vastainen työ ja niin poispäin. Muussa tapauksessa komission täytyy luopua tämän rahoitusavun myöntämisestä Kirgisiassa. Tämä, tässä täytyy myös vaatia Kirgisian edistysaskelia demokratian tiellä. Muistuttaisin teitä erityisesti siitä, että nyt toivon meidän kaikkien tukevan tätä ja annamme vihreän valon kirkisen kehitykselle. Kiitoksia paljon hyvät naiset ja herrat. Keskustelu tästä asiasta päättyy tähän. Äänestys toimitetaan huomenna kello 12. Nyt siirrymme esityslistalla